Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Me budjettivalvontavaliokunnan ja kansalaisvapauksien valiokuntien puheenjohtajat. Olemme iloisia siitä, että olette täällä paikalla tänään yhteiskokouksessa. Kysymys on hyvin tärkeästä asiasta, nimittäin Euroopan taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta ja mehän olemme saaneet tästä lainsäädäntöehdotuksen. Meillä on kaksi yhteisesittelijää molemmista valiokunnista, jotka tasa-arvoisesti työskentelevät tämän asian parissa. Oletteko te yksimielisiä esityslistasta? Ei tarvetta muutoksiin. Hyvä. Sitten tulkkaus ja julkisuusasiat. Nimittäin kokous kuullaan internetin kautta. Sitten kolmas kohta, pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 22. tammikuuta 2014. Onko tähän muutosehdotuksia? Näin ei näytä olevan. Joten sitten voimme suoraan siirtyä, tai voimme ensinnäkin äh, määritellä, että esityslista on hyväksytty ja voimme suoraan siirtyä esityslistan kohtaan numero neljä. Ja haluaisin sitten antaa ensin Libe-valiokunnan kollegalle puheenvuoron. Eh, also der Kollege Lopez Aguiar äh, kollega lpez aguilar ei halua mitään ylimääräistä tai tätä ylimääräistä puheenvuoroa, joten siirrymme suoraan budjettivalvontavaliokunnan esittelijään Ingeborg Gresleen. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia. Meillä on 100 tarkistusta, 24 omiamme ja muut tulevat ovat mitä minun omia, niin muut tulevat tai joko kontvalikunnasta tai lipevalikunnasta. Eilen meillä oli ensimmäinen varjoesittelyn koko, sillä havaitsimme, että yksikään varjoesittely ei tullut paikalle. Mitään ongelmia ei tietystikään ollut, joten keskusteluakaan ei sitten tarvittu. Kumpikin esittelijä ehdotti linjaa, joka suuntautuu hyvin pitkälti samaan suuntaan ja vartavirtaista tekstiä vähimmäisää sanktiota, arvonlisävero, maksimi, rikosoikeudelliset seuraamukset ja muuta. Tätä linjausta me otamme myöskin äänestysluettelossa. Mitään muita tarkistuksia ei hyväksytä, jotka ovat vastoin tätä ryhmän yleistä, tämän tekstin yleistä linjaa. Haluamme, että ALV-kysymys puhuu pysy tämän direktiivin sanan alla. Haluamme minimi seuraamukset ja vähimmäisseuraamukset ja erimmäisseuraamukset tähän mukaan sekä minimi- että että Halutaan. Haluamme myöskin, että direktiivistä on jotain lisäarvoa. Emme halua, että tätä laajentaa muihin osa-alueisiin kuin yhteisön taloudellisiin etuihin ja niihin, niiden suojaamiseen. Täällä on jotakin tarkistuksia, jotka ovat kompromissinomaisia. Niitä ei ole vielä jaettu, koska tässä eilen toimitettiin, mutta en tiedä nyt kaikkien saatavilla. En tiedä, onko kollega Weber paikalla. Olisin halunnut puhua tarkistuksista, joiden osalta emme tiedä, kuinka ne pitäisi ymmärtää. Hänen kanssaan käyn vielä kahden välisiä keskusteluita. Tämä peruslinjaus, jonka olemme työstäneet mietinnön suhteen, pätee myöskin tarkistuksiin ja äänestysluetteloon. Joitakin osakeskusta täytyy vielä käydä, mukaan luettuna keskustelua Weberin kanssa käytävä keskustelu. Tämän jälkeen laadimme äänestyslistan ja sitten voitte vielä esittää kysymyksiä tai kommentteja. Olemme yhtä mieltä siitä, että emme ole yhtä mieltä oikeudesta perustasta tämän direktin osalta. Kontvalikunta olisi halunnut ensinnäkin 285 artiklan tähän ja artikla 15.1 liittyy Eurojust-järjestöön. Tästä tästäkin olemme eri mieltä valiokuntien kesken. Mitään yhteistä äänestyssuositusta ei näiden kahden osan suhteen, kahden seikan suhteen. Muiden seikojen suhteen meillä on yhteinen äänestyssuositus. Kumpikin ryhmä katsoo sitten, niin- tai kumpi valiokunta katsoo itse, miten, mitä tekee näiden kahden asian suhteen. Tällä oikeastaan Tälkeen minulla oikeastaan muuta sanottavaa olekaan. Tämä minun omalta osaltani ja kiitoksia todellakin hyvästä yhteistyöstä. Ja, vielen Dank, Frau Gressle, und ich übergebe jetzt... Kiitokset edustaja Gressle ja annan nyt sitten Libe-valiokunnan puheenjohtajalle puheenvuoron. Vielen dank. Vielen dank. Kiitoksia ja huomenta kaikille. Rova Gressle juuri aivan oikein asian esitteli. Me olemme tehneet yhdessä työtä ja yhteistyö on ollut tuloksellista. Täällä olemme käsittelemässä tarkistuksia mietintöön, joten ennen kaikkea tässä nyt sitten voidaan kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä eri esittelyiden, yhteisesittelyiden kesken. Sitten kun pitkäänkin keskusteltiin, niin pystyimme kuitenkin sopimaan yhteisestä näkemyksestä, joka löytyy tästä mietintöluonnoksesta. Se on yhdessä siis tehty Emme jää junnaamaan joka ikisen tarkistukseen, vaan käymme läpi tärkeimmät ryhmät ja kohdat, jotka pitää ottaa esille tässä vaiheessa vielä. Ensinnä ollaan, on erimielisyyttä oikeusperustasta. Se on tosiasia, mutta me olemme nyt kuitenkin kiin pystyneet sopimaan tästä petoksesta, joka vaikuttaa lisäarvoveroon, ja se liittyy 35, 38, 49, 50 tarkistuksiin. Joitakin tarkistuksia on tehty, jotta poistettaisiin tulot, joita saadaan tästä verosta direktiivin sovellusalasta. Molemmat esittelijät sopivat tästä, että varjon arvonsa vero kuuluu tähän jäsenvaltion oikeus asettaa tiukempia seuraamuksia. Olemme valmiit tekemään kompromisseja tai vähän luovuttamaan, jotta voisimme vahvistaa, että kansallisoikeudessa on lainsäädäntöasiasta. Sama koskee tehokasta vastaavaa suojan tasoa. Tarkistuksia on tehty tähän asiaan. Ne vaikuttavat sanamuotoon, ja jos rikotaan näitä erityisiä velvoitteita. Rova Gressle ehdotti vaihtoehtoista sanamuotoa kompromississa ja olemme valmiit sen hyväksymään tahalliset toimet, ja, jotka vaikuttavat tarkistuksen 57, 59, 61 tarkistuksiin voidaan saada aikaan näissäkin varmasti hyvä kompromissi. Mitä tulee sitten minimiseuraamusten poistoon, tämähän on koko asian ydin. Tässä puhutaan rikosoikeuksen laatimisesta asiassa. Tämä on askel Euroopan parlamentissa toimia rikosoikeuden laatijana, joten meistä on erittäin tärkeää, että huolimatta siitä, että olemme er- tietoisia, että on erilaisia oikeusjärjestelmiä jäsenvaltiossa tietenkin, ja miten miten suuria e- eroja pitää vieläkin pystyä kuromaan kiinni, jotta saadaan aikaan sellainen lähestymistapa, joka on sama, mitä minimiseuraamuksiin ja rikosuuksiin määritelmiin jäsenvaltioiden rikosoikeuksissa, mutta olen pitänyt nyt kiinni siitä periaatteesta, että täytyy olla vieraus, vi, viittaus minimiseuraamuksiin tässä aloitteessa, jota käsittelemme. Ja edelleen ollaan aika paljon eri mieltä siitä, miten arvioidaan roolia, joka Eurojustilla pitäisi lähitulevaisuudessa olla, mutta sitten komission 59 tarkistuksen saakka, kun ajatellaan näitä e- erinäisiä tarkistuksia, joita on tehty, niin tässä olemme päättäneet saada aikaan kompromissin. Rova Gressle sitä selitti, otettaisiin mukaan mahdollisimman monta tarkistusta, joita on tehty. Niin Ottaisin, niin mä olen monia niistä mukaan. Voin olla vain tyytyväinen ja iloinen tästä yhteistyöhengestä, jota oli ja Tämä on mielestäni jälleen esimerkki siitä, että huolimatta raskaista menettelytavoista, joihin joskus jäämme tavallaan ansaan, koska johtuen työjärjestyksestä tässä parlamentissa varsin usein, liiankin usein, enemmän kuin yksi valiokunta on mukana ja sitten pakottaa meidät raatamaan itsemme suurin piirtein kuoleeksi, jotta voimme sopia nämä kaikkein monimutkaiset proseduurit, joihin liittyy myös asiakysymyksiä. Uh, outcome, so let's celebrate it and uh, we thank you for that. Olen päätynyt kuitenkin aika hyvään lopputulokseen ja se on hienoa. Kiitos. Ja, vielen Dank. Uh, Kiitokset molemmille yhteisesittelijöille lähdemme siitä olettamuksesta, että tästä lähtee käyntiin aikamoinen poliittinen keskustelu. Tänä päivänä esityslistalla meillä on nämä äh, tarkistukset, joista keskustelemme ja arvioimme niitä. Onko teillä puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain varma siitä, että ymmärsin kahta yhteisesittelijää oikein. Siis teillä on sopimus siitä, että muutetaan oikeus perustaa koskien artikla kolme. Aitteko sanonut näin? Been taken for granted right from the start. Niin se otettiin ihan, se oli fakta jo ihan alusta lähtien, halusin vain täsmentää tätä asiaa. Me olemme hyväksyneet alusta lähtien sen, että kannattaa pitää kiinni tästä 325 oikeusperustasta ja Libe taas pitää kiinni 83 oikeusperustasta. Me sitten äänestämme niistä erikseen tässä asiassa. Agree to disagree there. Sovitte, että olette siis tästä eri mieltä. Anteeksi, tulen itse Libe-valiokunnasta, joten pidin, pidin meidän kantaamme totena, mutta näin ei sitten ollutkaan. Yritän tätä nyt ymmärtää, koska te, nyt molemmat esittelijät puhuvat minimiseuraamuksista ja rangaistuksista, ja ymmärtääkseni te saitte aikaan sellaisen sopimuksen, missä minimiseuraamus on tässä vieläkin mukana, koska jos näin on, niin se on kyllä vakava ongelma meille vihreille. Olemme sitä mieltä, ja sanoitte johdannossanne, että tämä, tässä laaditaan nyt rikosoikeutta, ja meidän ei pitäisi alkaa siitä, että puhutaan minimirangaistusta missä tahansa e- EUn alueella, eikä nyt ole aika tällaista aloittaakaan. Ymmärrän, että haluatte kompromissin. En ole varma, haluammeko me tukea tällaista kompromissia. Sitten viimeinen kommenttini. Arvonlisäverorikos, öö, petos. Olemme tästäkin, tästä vielä miettimässä, mikä kantamme on. Minulle esimerkiksi on epäselvää, jos otamme mukaan ALV-petokset tähän ehdotukseen, tarkoittaisiko tämä sitä, että joka ikinen ALV-petos pitää käsitellä EUn syyttäjänvirastossa ja vietäisi se pois kansalliselta syyttäjälaitokselta, koska sehän olisi kyllä aikamoinen taakka uudelle eurooppalaiselle syyttäjälle, eikä mikään kannustin myöskään jäsenvaltioille jatkossakin taistella arvonlisäveropetoksia vastaan. Tällä, tästä haluaisin selvennystä, koska minä kyllä kamppailen sen kanssa, että pitäisi varmistaa, että todellakin toimimme petoksia vastaan, mutta suhteellisuus yhden prosentin prosentin, joka menee EUn, kun 90 prosenttia tuloista vieläkin menee kansallisiin talousarvioihin. Tästä haluaisin hiukan sel- selvennystä, koska näen aika moniakin tarkistuksia kollegoilta, jotka on tehty alpetoksista. Kiitos. Yeah, thank you very much, colleague Sargentini. Kiitokset kollega Sargentini. Seuraavaksi kollega Prakowski. Kiitos. Mitä tulee tähän direktiiviin, niin haluaisin ottaa esiin kohdat 35, 37 ja 50, joissa puhutaan nimenomaan ALV-kysymyksistä. Ensinnäkin artikla kolmetoista perustamissopimuksessa sanoo, että on erityismenettely, siis yksimielisyys on lähtökohtana ja että tässä otettaisiin toisenlainen oikeusperusta, niin se, menisi, se olisi ristiriidassa tämän kanssa. Mutta toki on muitakin sääntöjä, jotka koskevat ALVtä ja budjettia. Jäsenvaltiothan keräävät nämä varat, mutta kun on kysymys omista varoista, niin menettely on hyvin monimutkaista. Olen samaa mieltä siitä, että on kysymys EUn taloudellisista intresseistä ja silloin niitä on tarkasteltava laajasti. Se on meidän eduissamme. Mutta meillä täytyy olla selkeät määritelmät ja selkeät rajat myös rangaistuksille ja rikosoikeudelle. Koska onhan niin, että jokainen rikos, joka vaikuttaa negatiivisesti kansallisiin budjetteihin, vaikuttaa todennäköisesti negatiivisesti myös EUn budjettiin. Esimerkiksi väärennettyjä ALV-laskuja, se ei välttämättä suoraan liity EUn rahoihin, vaan lähinnä kansallisvaltioihin. Sitten mitä tulee siihen, että Euroopan syyttäjä viranomainen hän valvoo EUn taloudellisia etuja myös ja toimivaltuudet on siis ylipäätään kaiken kaikkiaan aika selkeästi määritelty perustamissopimuksessa. Ja mitä tulee alv niin se kuuluu myös syyttäjäviranomaisen, Euroopan, Euroopan syyttäjäviranomaisen toimivaltuuksiin. Eikä tätä nyt saa näitä määritelmiä sekoittaa tässä direktiivissä. Ei saa olla niin, että alv-tulot siirretäänkin muihin taloudellisiin intresseihin, koska yleinen syyttäjä, Euroopan yleinen syyttäjä on se, joka tätä valvoo. Syyttäjäviranomainen voi saada valtavasti näitä tapauksia, jotka koskevat ALVtä. Ja Euroopan syyttäjäviranomainen ei välttämättä selviä näistä asioista, siksi jäsenvaltiot hoitavat nämä asiat. Gibt es weitere... Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei näytä olevan. Joten nyt sitten antaisin komission edustaja Schröderille puheenvuoron ja herra Kuulille, joka tulee Olafista niin että he ottaisivat myös omalta puoleltaan kantaa. Kummalle saan ensin antaa puheenvuoron. Äh, Rova Schröder, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja huomenta kaikille. Ensin haluaisimme kiittää lämpimästi esittelijöitä, mutta myös muita parlamentin jäseniä heidän tekemistään tarkistuksista tärkeässä ehdotuksesta voidaan paremmin suojata EUn taloudellisia etuja Todellakin tämä on varsin pitkä prosessi, mutta silti olemme sitä mieltä, että asiat ovat nyt oikein hyvillä raiteilla. Olemme huolella kuunnelleet mielipiteitä esittelijöiltä ja sanoisin komission puolesta sen, että olemme kovastikin tyytyväisiä tähän lopputulokseen, aivan erityisesti siihen, että joitakin kompromisseja on pystynyt löytämään asioista, joita komissio pitää ratkaisevan tärkeinä ehdotuksessa. Ensinnäkin se nimittäin, että parlamentti on päättänyt tukea komissiota, mitä tulee rikosten, petosten ja petoksiin liittyvien rikosten määritelmiin. Komissio on myös päättänyt lisätä tavallaan sovellusalaa. meistä varsin hyvää kehitystä tai valiokunta on päättänyt näitä. että toinen hyvä elementti liittyy seuraamusjärjestelmään. Todellakin nyt ollaan rikosoikeuden parissa, mutta kuitenkin olemme sitä mieltä, että riippuen kokemuksesta, jota on saatu tämän tyyppistä rikkomuksista, että on välttämätöntä saada tällainen pelotejärjestelmä, että voidaan estää petoksia jatkossa ja siksi olemme kovasti tyytyväisiä sopimuksen, joka saatiin esittelyiden välillä aikaan minimi- ja maksimiseuraamuksista. Me tiedämme, että tämä on arkaluontoinen kysymys kyllä, mutta se mitä nyt on pöydällä, niin se on varsin hyvä pohja trilogille, joka alkaa sitten jossain kohtaa neuvoston puheenjohtaja ja komission, parlamentin kanssa ja komission mielellään tässä tulee kaikessa avustamaan. Sitten on vielä aikarajoitukset, joita ei ole vielä mainittu, mutta me olemme ymmärtäneet tarkistuksista sen verran, että tästäkin kahden valiokunnan välillä on yhteisymmärrys, että tuetaan komissiota ja sen pyrkimyksiä saada ensimmäistä kertaa selkeät ennakoivat säännöt vanhentumis rikoksen vanhentumisesta. Ja sitten yksi pääpilari tässä ehdotuksessa on juuri tämä, jota vältettäisiin se, että rikkomuksia ei tehdä ja sitten ei enää voidakaan panna syytteeseen. Enemmän olemme nähneet, että tämä on luonut valtaisia ongelmia ja siksi olemme kyllä todella kiitollisia tämän tyyppisestä tarkistuksesta. Ja sitten todella on välttämätöntä käydä keskustelua neuvoston kanssa, joka on tässä eri linjoilla. Ehkä vielä ihan nopeasti oikeusperustasta kyllä panimme merkille, että edelleenkin ollaan eri mieltä valiokuntien väillä. Komissio pitää kiinni omasta ehdotuksesta, joka perustuu 325 ja meidän pitää jatkossakin toimia samoin. Ehkä voisin vastata nopeasti Rova Sargentinin kysymykseen, jos sopii nimittäin tästä arvonlisäverosta ja minkälaisia seurauksia tällä olisi toiminnalle jatkossa, kun syyttävirasto alkaa työnsä Euroopassa. On kaksi eri ehdotusta pöydällä tämä direktiivi, joka liittyy sisällöllisen rikosoikeuksien, olemme sitä mieltä, että ALV pitäisi ottaa mukaan määritelmään kun puhutaan Euroopan talousta edusta. Sitten toinen ehdotus, kuten hyvin tiedätte, se koskee Euroopan yleistä syyttäjän virastoa, johon liittyy jos on tällainen joustava viittaus tähänkin direktiivin. Niin yksi asia on selvää. Jos arvonlisävero menisi kokonaan pihalle tästä direktiivistä, silloin Euroopan yleinen syyttäjä ei voisi tutkia eikä asettaa syytteeseen tämän tyyppisiä ALV-petoksia ja rikkomuksia. Kuitenkin voi hyvinkin olla niin, että ehdotuksessa yleisen syyttäjän virastosta voitaisiin löytää sellainen ratkaisu, jossa on syyttäjä ei ole vastuussa joka ikisestä ALV-tapauksesta. Loppujen lopuksi tämä riippuu toimivaltuuksista, joita lainsäädäntäjä antaa yleiselle, syyttä, yleiselle syyttäjälle sen virastolle tällä hetkellä, kun ajatellaan komission ehdotusta ja kun se tullaan laatimaan, niin saat, olisikin niin, että arvonlisävero kuuluisi tähän, mutta tietysti tämä on komission ehdotus vasta ja siitä pitää sitten keskustella neuvoston ja parlamentin kanssa enkä sulkisi pois, mutta tämä on kyllä sellainen asia, joka pitää ottaa huomioon, että yleis- ehdotuksessa yleisesyyttäjän virastosta löydettäisiin sellainen ratkaisu, esimerkiksi yleinen syyttäjän vastuussa vakavimmista, vakavammista ALV-rikkomuksista ja pienemmät sitten kuuluisivat, kansa- kuuluisivat kansalliselle viranomaisille, mutta tästä asiasta, asiasta kyllä täytyy vielä enemmän sitten myöhemmin keskustella. Kiitos. Ja, vielen Dank. Herr... Kiitokset. Haluaako herra Kuul Olafista haluaa täydentää vielä? Olkaa hyvä. Ja vielen Dank vielleicht. Kiitoksia. Kenties vielä yksi huomautus. Tuen täysin sitä, mitä Aleksanderi jo totesi. Uskon, että meidän täytyy vielä pohtia sitä, miten tärkeä tämä oikeudellisten asioiden lähentämisaloite on, kun otetaan huomioon tämän konteksti, eli pyrkimys luoda yhteinen eurooppalainen yleisen syyttäjän virasto, ja kuinka tämä Euroopan syyttäjän viranomainen tulee edellyttämään joitakin muutoksia kansallisessa oikeudessa, ei vähintään, ei vähimmäisenä aineellinen oikeus. Tämä edellyttää sitä, niin kuin usein on todettu, että kun Euroopan syyttäjän virasto toimii, tämä edellyttää sitä, että hänet, tämän viraston täytyy luottaa siihen, että oikeusjärjestelmät lähentyvät toisiaan Euroopassa. Ne ovat keskeisiä elementtejä, jotka täytyisi ottaa nyt, että nyt nykyisessä vaiheessa esiin. ALV-kysymys. Tähän liittyy jo yhteisön tuomioistuimen antama päätös ja artikla 325 artikla, mikäli se raukeaa. Ja kuten Lanser totesi, Tämä on erittäin tärkeä artikkella, koska pelkästään jo normit, jotka ovat tässä, ovat äh, paljon voimakkaammat tai vahvemmat kuin 382 artiklassa. 325 viittaa tehokkaisiin, vertailukelpoisiin toimiin, jotka liittyvät äh, yhteisön taloudellisiin etuihin. Tämä toinen artikli liittyy vain pelkästään miniminormeihin. Ja mikäli meillä on kunnianhimoisia tavoitteita ja haluamme lähentää oikeusjärjestelmää, silloin artikla 2325 on juridisesti katsottuna parempi valinta. Tämä on kysymys, jota meidän täytyy vielä punnita. Tämä on erittäin tärkeä kysymys nimittäin. Ja, vielen Dank. Als nächstes die Berichterstatterin. Kiitokset ja sitten esittelijä Ingeborg Gressle. No, kysymys siitä, minkä roolin parlamentti itselleen haluaa tässä koko asiassa. 325 antaa meille mahdollisuuden tasa-arvoiseen eh, yhteispäätökseen, kun taas 832 eh, eh, me olemme ulkopuolella. Eli meidän täytyy nyt katsoa, miten asiat kehittyvät. Libe haluaa toisinpäin, joka vaikuttaa sitten sillä tavalla, että me emme voisi enää vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu, ja se ei ole parlamentin etujen mukaista. Libe-valiokunnassahan on äänestetty tästä ehdotuksesta ja minun mielestäni olisi tärkeää, että me pitäisimme kiinni ainakin siitä, mitä meillä on. Ja meillä on alv me unionin taloudellisten etujen suojaamisessa. PIF-sopimus, unionin taloudellisten etujen suojaamisen sopimus sanoo, että arvonlisäverossa me olemme mukana sitä säätelemässä. Meillä on 100 miljardia euroa vähintään ALV-petoksia, rajat ylittäviä ALV-petoksia on enemmän, mitä kukaan pystyy seuraamaan, joten on todellakin meidän intresseissämme, samoin kuin kansallisvaltioiden eduissa, että näitä asioita valvotaan ja seurataan. Ja tässä Eurooppa voi todellakin auttaa. Tässä Euroopalla on todellinen lisäarvo tarjottavana. Ja sen vuoksi meidän ei tulisi tästä nyt luopua. Tämä Sargentinin eh, kommentti, minä tunnistan sen ja eh, monissa asioissa eh, tavallaan toiminta juuri näin. Eli tämä on sellainen kysymys, joka täytyy itse tässä EPA-asetuksessa määritellä. Eli mitä toimivaltuuksia kullakin on ja millä tavalla voidaan toimia ja antaa kansallisille syyttäjävirastoille näitä asioita. Minä toivon todellakin, että komission ehdotus, joka on todella huolellisesti tehty, että katsottaisiin myös budjettivalvontaa yhtä tarkasti jos me katsomme nyt eh, Olafin kokemuksia, niin tämä on todellinen ongelma ja silloin tämä täytyy ottaa mukaan tähän EPO-syteevirastoon asetukseen. Eli meidän täytyy ottaa mukaan ALV-petokset. Ei ole niin, että kansalliset syyttäjäviranomaiset tätä yksin voivat täysin hoitaa. Jos me haluamme todellakin, että jotakin tehdään, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että Euroopan syyttäjävirasto tämän hoitaa. Ja okei, äh, toki kuormitus tulee olemaan kova ja se on hyvä argumentti, mutta meidän täytyy huomioida tämä. No sitten vähimmäisseuraamukset, vähimmäissanktiot. Alankomaissa. Jos meillä ei olisi tällaisia vähimmäisseuraamuksia, niin silloin me voimme antaa koko homman olla, koska silloin kaikki jää ennalleen, jokainen tekee mitä haluaa. Ja silloin on erilaisia äh, kokemuksia ja silloin äh, järjestäytynyt rikollisuus menee siihen maahan, missä on helpoin toimia ja missä on kaikkein pienimmät rangaistukset, jos jää kiinni. Epätodennäköistä, että ylipäätään jää kiinni. Ja parlamentaarikkoina me emme voi tavallaan elää tällaisessa olotilassa ja sen vuoksi nämä vähimmäisseuraamukset ovat hyvin tärkeä asia. Ja haluaisinkin pyytää kun minulla nyt on puheenvuoro, että kun äänestetään syyttäjävirastosta, niin parlamentin täytyy olla mukana, kun valitaan syyttäjävirastoa. Syyttäjävirasto on rakennettu tällä tavalla eh, ja se on Liben kompromissien kautta niin riippumaton, että se on tavallaan eh, niin riippumaton, että kukaan ei voi sitä enää valvoa. Eli me tarvitsemme tähän nimitysoikeuden ja täytyy olla myös menettelytavat, joita meiltä ei voida ottaa pois. Komission ehdotukset tähän mennessä ovat tyydyttämättömiä ja ne eivät ole käyttökelpoisia. Sen vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, että tehdään oikeita asioita niin, että me emme saa eurooppalaista syyttäjävirastoa, joka itse luo itselleen tällaisen oikeusvapaan alueen ja oikeusvaltion kannalta tämä on, on, on ihan sietämätöntä. Minusta muut, muilta osin Libe-kompromissit ovat hyviä, kunhan ratkaistaan tietyt kysymykset, nimittäin tämä nimityskysymys ja syyttäjäviraston mahdolliset irtisanomiset tai nämä eivät ole vielä selviä. Ja budjettivalvontavaliokunta on esittänyt tarkistuksia, jos niitä ei hyväksytä, niin tästä tulee varsinainen draama. Ja, vielen Dank. Äh, Kiitos. Meillä on tässä hankala asia. Ja minä haluaisin jo omalta osaltani sanoa, että asia, jonka kollega Sargentini otti esiin, nimittäin tämä koko kysymys, ja ehkäpä Lopeskin Aguilar voi tästä puhua, nimittäin se, että näistä vähimmäisseuraamuksista siitä ei ole puhuttu vain ainoastaan Alankomaissa. Ja minullakin olisi tästä kysymys komissiolle. Miten he arvioivat keskusteluiden nykytilanteen jäsenvaltioiden kanssa? koska budjettivalvontavaliokunnassa me olemme pitäneet keskiössä Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelemista. Ja jotkut täällä ovat sitä mieltä, että PIF-direktiiviä pitäisi käyttää siihen, että tavallaan otetaan askel kohti eurooppalaista rikosoikeutta, mutta nämä ovat nyt kaksi eri asiaa. Enkä minä nyt näe, että parlamentissa olisi konsensusta tästä. Ja voin sanoa liberaaleille esimerkiksi, että meillä esimerkiksi asia katsotaan hyvin eri tavalla ja me uskomme että tässä on vielä erinäisiä esteitä, jotka täytyy ylittää. Mutta ehkäpä kollega Lopes Aguilar voi tästä vielä jotakin sanoa ja sitten komissio voisi vastata tähän kysymykseen, nimittäin mikä on tämänhetkinen tilanne jäsenvaltioiden kanssa? Onko siellä muuttunut mikään? Thank you so much. I need to. Kiitoksia. Ei tarvitse puhua pitkään. Voin tiivistää. Ei ole mikään sattuma, että me yhteisesti Trova Greslen kanssa olemme sopineet kokonaisvaltaisesta yhteistä kannasta, vaikka tässä on joitakin kohtia, joista ollaan eri mieltä, joten hän selitti kokonaisajattelun kantamme takana, jota e- e- esitämme, johon liittyy tarkastuksia. Ja minä allekirjoitan hänen sanomansa pitkälti. Voin vain lisätä, että mitä tulee oikeusperustaan, meitä muistatte ihan keskustelun alussa jo siitä, että meillä oli selkeä, selkeä ero lähtökohdassamme. Tietenkin minä ymmärrän, että 325 artikla tekee kaiken helpommaksi jos se olisi direktiivi, jossa parlamentin rooli vahvistuisi, kun taas 83 artiklaa ottaa mukaan enemmän neuvoston, joten se on hankalampi. On vaikeampi tämän yhteydessä ennakoida miten jatkossa rikosoikeus, jota tässä on tavallaan laatimassa, kehittyisi. Mutta teoreettisesti ajatellen, tämä juuri tässä on ideanakin, ajatus nimittäin on se, että Euroopan parlamentin pitäisi toimia rikosoikeuden laatijana ensimmäistä kertaa tai säätäjänä. E, e, ei, ei, ei miten tahansa, vaan tiukasti rajatuissa kysymyksissä, jotka muuten on muotoiltu juuri tässä artiklassa 83, korruptio, terrorismi, ihmiskauppa, rahanpesu tällaiset asiat. On joitakin rajat ylittäviä vakavia rikoksia, joihin, pitää, joihin voidaan 83 artiklan avulla tarttua. Mutta kuitenkin sekin on totta, että me saimme oikeus- ja neuvoja parlamentin oikeusyksiköltä ja Toimivaltuus annettiin valiokunnalle parlamentissa, joka on ratkaisevassa roolissa silloin, kun pitäisi valita tämä oikeusperuste. Se on juuri juuri valikunta ja hän juuri sanoi, että 23 artikla. Me pidämme kiinni tästä ei vain teoreettisesti, jonka jaamme tässä, vaan myös sen takia, että juuri valiokunta päätti näin. Ja piti ehdottomasti kiinni kannastaan. Siksi me olemme pitäneet kiinni 83 artiklasta, mutta tästä siis ollaan eri mieltä, joten emme äänestä ryhmänä tästä asiasta. Jokainen valiokunta äänestää omien perusteidensa mukaan. Sitten on vielä tällainen pieni sävyero, mitä tulee Euroopan, Euroopan unionin syyttäviraston roolin jatkossa. Uskon, että tämä tulee olemaan valtava askel eteenpäin EU-ssa, niin että se hoitaisi jo näin, tätä kauttakin omat asiansa. Se tulee olemaan iso askel eteenpäin, jotta voidaan kattaa yleiset puitteet, kun kehitetään oikeudellista yhteistyötä rikosoikeudessa kysymyksissä tutkinnassa, viedään oikeuden eteen syytetyt syytteille, syytteeseen asettaminen ja niin edelleen. Ja kun päätetään vielä näistä rikoskysymyksistä, jotka ovat siis jotenkin relevantteja EU-tasolla, se tulee olemaan mm, äh, merkittävä askel eteenpäin. Siihenhän menee aikaa, ei tule tapahtumaan hetkessä. Mutta sen pitäisi kuitenkin aikanaan tapahtua, joten yleisen syyttäjän virasto Eurojustin pohjalta on tällaista loogista kehitystä jatkossa. Olemme käsitelleet näitä eroja, mielipideeroja, ja ne on otettu mukaan tähän mietintön luonnokseen. Mutta mitä tulee arvonlisäveroon? Tästä nyt haluan aivan erityisesti puhua. Olen sitä mieltä tietenkin, että kyseessä on eurooppalainen tulolähde tietyssä määrin ja tietyssä, tiettyyn pisteeseen asti Tämä pitää ottaa huomioon direktiivin sovellusalan. Me puhumme mistä tahansa petoksesta arvonlisäverojärjestelmää vastaan. Sen pitää kyllä kuulla tämän direktiivin sovellusalaan, jotta voidaan varmistautua siitä, että on olemassa keinot tarttua petoksiin, jotka rikkovat unionin talousajatoja vastaan ja johtuvat petoksista juuri tämän tulolähteen kohdalla. Sehän on rahoituslähde EUlle, koska EU laskee tietyn, saavansa tietyn prosenttiosuuden arvonlisäveroista, joita kerätään jäsenvaltioissa ja näin. Sillä on merkitystä kyllä, kun EUn toimintaa rahoitetaan. Ja vielä lopuksi minimiseuraamukset. Tämä on erittäin iso kysymys tässä Tästähän PIF-direktiivissä on. Siitä asetetaan yhteiset standardit rikosoikeudellisen määritelmille käyttäytymistavoille, joita voidaan pitää rikoksina EU-ssa Euroopan laajuisesti ajatellen. Ja sitten tarvitaan jotakin minimiseuraamuksia, joita ennemmin tai myöhemmin sitten täytyy ottaa mukaan jäsenvaltiotasot, jotka eivät ole tähän mennessä tarttuneet tähän minimisanktiokysymykseen. Tämä tässä on ideana. Muutoin ei olisi mitään järkeä puhua eurooppalaista tekeillään olevasta rikosoikeudesta tai siitä, että parlamentti tässä toimii lainsäätäjänä. Joten tietyssä määrin nämä minimiseuraamukset pitää ottaa huomioon. Tämä on periaatteellinen kysymys, josta olemme pitäneet kiinni. Ja olen iloinen siitä, että tässä mielessä olemme pystyneet sopimaan asiasta sekä kontissa että livessä ja esittelemme li- äh, mietintöluonnoksen, joka pitää kiinni tästä periaatteesta vielä näissä, tässä lopullisessa muodossaan. Thank you very much. Uh, now I would like... Kiitos ja nyt sitten pyytäisin komissiota kommentoimaan. Kiitoksia herra Toirer näistä vähimmäisseuraamuksista. Olisin ilomielin vielä komission nimessä painottanut sitä, että joukko jäsenvaltioita on tarkastellut seuraamuksia petosten osalta, jotka kohdistuvat onnellinen talousarvioon, joten mitään suurta innostusta asian takana ei vielä ole, mutta komissio on tehnyt analyysejä ja meidän analyysimme mukaan joissakin jäsenvaltioissa tilanne on tämä, mutta ei kaikissa. Ja kun puhutaan harmonisoinnista, johon tällä direktiivillä pyritään vähimmäisseuraamusten osalta juuri tämän tässä taustalla – se kysymys, pitäisikö vähimmäisä seuraamukset määritellä Euroopan tasolla ja sitten tämä oikeus perusta 325 tai 3 tämä toinen oikeusperusta ja EU-lainsäädännön puitteissa annetut vähimmäisseuraamukset 382 puhuu vähimmäisseuraamuksista ja 325 antaa ainakin mahdollisuuden pohtia vähimmäisseuraamuksia. Ja kun jäsenvaltioiden kanssa neuvotellaan neuvostossa, tosiasia on, että suuri määrä jäsenvaltioita suhtautuu erittäin epäilevästi tähän asiaan, näin diplomaattisesti sanottuna. Joitakin varaumia on suurelta osalla jäsenvaltiota sen suhteen, että otettaisiin seuraamukset käyttöön. Toistaiseksi ei ole koskaan näin vielä tehty. Miksi nytkään pitäisi tehdä tämän perusteena? Rikosoikeus on erittäin herkkä kysymys ja siksi herää kysymys, pitääkö tällaisia ylipäänsä käsitellä Euroopan tasolla. Yksimielisyyttä komission ehdotusta vastaan, joka kohdistuu vähemmänsä seuraamuksiin ei ole syntynyt jäsenvaltioiden keskelle. Jotkut pitävät komissioitusta suorastaan hyvänä. Ja mitä tapahtuu sitten, mikäli otetaan vähemmän seuraamukset käyttöön ja tämä menee lävitse? Tämä tarkoittaa sitä, että eurooppalaiseen lainsäädäntöön voitaisiin ehkä ikisen rikoksen kohdalle, kohdalle määritellä Euroopan tasolle vähimmäisä seuraamukset ei nyt ole kyse siitä, vaan kyse on aivan erityistyyppisestä rangaistavasta rikoksesta, ja mikäli tämän kohdalle otetaan käyttöön vähimmät seuraamukset ja tulee sitten sellaisen johtopäätöksen, että koska tällä alalla ei ole riittävästi pelottelevia keinoja, ehkäisiä keinoja Euroopan tasolla, niin kun nyt otetaan sanktiot käyttöön, sitten voitaisiin minkä tahansa muunkin rikoksen osalta ottaa vähimmäisseuraamukset käyttöön tällaistakin keskustelua on käyty. Mutta perustamissopimuksessa jo lukee, että eurooppalaisia direktiivejä voidaan antaa näissä kysymyksissä, joten tämä pelko, että tästä tulisi jonkinlaista horisontaalista toimintaa, että näitä voisi antaa missä tahansa rikoksessa, niin tämä, tämä on täysin perusteeton huoli. Kiitos. Onko valiokunnan jäsenille vielä puheenvuoro? De Jong, olkaa hyvä. Yeah, and, um... Puheenjohtaja, kiitoksia. Ensin tuli hiukan myöhässä ja joudun myös poistumaan tässä, pyydän anteeksi. Mutta minun täytyy kuitenkin puhua näistä minimiseuraamuksista jonkin verran. 2012 parlamentti hyväksyi mietintöni rikosoikeudesta, sisäl- substantiivisesta rikosoikeudesta ja siinä ytimenä oli se, että meidän pitää olla johdonmukaisia rikosoikeuskysymyksissä. Olemme keskustelleet minimiseuraamuksista väärennysten kohdalla. McIntyren mietintö tätä käsitteli. Pitkään puhuttiin minimiseuraamuksesta ja loppujen lopuksi suuri enemmistö Libe-jäsenistä vastusti minimiseuraamuksia erilaisista syistä. Yksi ja minulle tämä oli myös kaikkein tärkein syy. Nimittäin, jos on johdonmukainen, silloin ei voi alkaa yhdellä ehdotuksella ja alkaa tällaisia minimiseuraamuksia mukaan. Sitten tarvitaan horisontainen lähestymistapa ja selitetään eh, komissiona, mitä tämä tarkoittaa, mitä etuja tähän liittyy, mitä haittoja. Sitten toinen vaihe mitä rikkeitä varten tarvitaan minimiseuraamukset, jos ollaan samaa mieltä siitä, että tätä etuja on enemmän kuin haittoja tässä asiassa. Sitten kolmanneksi otetaan käyttöön erityisiä lainsäädäntöehdotuksia. Tämä on johdonmukaista toimintaa, mutta tässä näemme kuitenkin, että yhtäkkiä komissio tulee kahden ehdotuksen kanssa lainsäädäntöä varten minimiseuraamuksia ja varten väärännyksistä äh, ehdotus, neuvosto ei halua minimiseuraamuksia, toinen ehdotus, PIF, mm, mietintö Parlamentti yhtäkkiä onkin ihan eri linjoilla ja kaksi esittelijää sopii näistä minimiseuraamuksista on samaa mieltä. En usko, että isoissa ryhmissä SDEPPssä on mitään konsensustakaan asiasta ja olen tyytyväinenkin, että näin, ei, näin on. Mutta erityisesti EPn kohdalla, EPPn kohdalla tämä on varsin outoa, koska minä muistan tällaisen kokoomuksen Juuri tästä kysymyksestä meillä on tällainen horisontaalinen ryhmäkokoonpano, mihin monet osallistuivat. Ja minä kysyin siinä kokouksessa, olisivatko kaikki valmiit pyytämään, että komissio antaa tiedonannon minimiseuraamuksista, että saadaan aikaan tällainen horisontan lähestymistapa, että voidaan kunnolla keskustella edustajahaitoista. Ja juuri EPP tätä vastusti sanoivat, että emme halua minimiseuraamukset, piste. Emme halua mitään tiedonantoakaan komissiolta, tämän pitäisi olla koko jutun loppu. Ja nyt olen kyllä jonkin verran hämmästynyt nähdessä, että tämä on nyt eri konteksti, sekin pitää ottaa huomioon, että yhtäkkiä tämä keskustelu uudelleen syntyy. Ja minä tosiaankin toivon, että toimin nyt loogisesti, johdonmukaisesti ja meidän pitää todellakin puhua nyt tämä asia läpi. Miten tämä liittyy väärennyksiin, miten tämä liittyy Euroopan parlamentin omaksumaan lähestymistapaan näissä kysymyksissä. Toivottavasti voimme saavuttaa hiukan johdonmukaisemman tavan toimia. Ja, vielen Dank. Jetzt, äh... Kiitos. Ja nyt sitten, äh, onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä Libe-valiokunnan jäseniltä tai budjettivalvontavaliokunnan jäseniltä, ennen kuin sitten vielä annan esittelijöille puheenvuoron? Näin ei näytä olevan, joten nyt sitten esittelijä, olkaa hyvä. Haluaisin lohduttaa kollega de Jongia, että kansanpuolue on ihan oikea kan- kansanpuolue So, dazu hole ich jetzt keine Stellungnahme der Kommission ein. No niin, Hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Hyvä, kiitos. let me announce to the Libe members which are attending this meeting. Kertoisin vain Liben jäsenet, jotka ovat paikalla täällä, että me joudumme vaihtamaan salia. Joten lähdemme täältä nyt valtamaan toiseen saliin. Lipe kokous jatkuu toisessa salissa nimittäin 4Q2. Jan 4Q2 on se sali, johon me nyt lähdemme täältä. Very much. Vielen Dank, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das <laughs> war richtig. Also, wir schließen das gemeinsame, die gemeinsame. No niin, näin päätämme tämän yhteisen kokouksen. Pidämme ihan pienen tauon ja jatkamme tasan kello kymmeneltä sitten budjettivaliokunnan valvontavaliokunnan kokousta.